näihin, tähän maalistaan. Jopa Tsekin tasavallassa on, äh, Tsekin tasavalta on myös osa Euroopan unionia, josta tulvii. E, proszę Państwa, ja właśnie o tym mówiłem. Niin, juuri tätä tarkoitin hetki sitten, kun kiitin edustaja Dollia ja Schulzia puheenvuoroista. Haluan kiittää myös teitä, edustaja Brysina, siitä, että kiinnititte huomiomme tähän seikkaan. Tulvat ovat todella katastrofaalisia. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zur Abstimmung. Hyvät, kollegat, aloitamme äänestyksen yksinkertaisella menettelyllä kollega Krekin mietinnöstä kuluttajille kansalaisille tarkoitetusta yhtenäismarkkinoista. On vain yksi äänestys, nimenhuutoäänestys, joka alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hyväksytty 578 ääntä puolesta. Esityslistan mukaan on vuorossa äänestys yksinkertaisessa menettelyssä kollega Schmidtin mietinnöstä korkeakoulujen yritysten välisestä vuoropuhelusta uudesta kumppanuudesta Euroopan korkeakoulujen nykyaikaistamiseksi. On vain yksi äänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Esityslistaan mukaan on vuorossa Rova, äh, Hamsin mietinnöstä yhteisen rahoitustuosta Bulgarissa sijaitsevan Kosloidon ydinvoiman yksikön 1-4 poistamiselle käytöstä. Ensinnäkin äänestämme tarkistuksesta, äh, joka on asianomaisesta valiokunnista. Kuka äänestää puolesta näin vastaan? Tyhjää. Hyväksytty. Sitten meillä on erillisiä äänestyksiä tarkistuksesta numero kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten artikla 1, tarkistus 35, nimenhuutoäänestys, joka alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Esitys on hylätty. Sitten tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Artikla 2, tarkistus 36 vihreiltä nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Haben alle Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Sitten tarkistus 22 valiokunnasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten johdatonsen kappale 6 jälkeen, tarkistus 32 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 7 valiokunnasta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 33 vihreiltä nimen niin me, anteeksi, tarkistus seitsemän tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus seitsemän valiokunnasta tarkistetaan koneellisesti. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 33 vihreiltä nimenhuutoäänestyksenä. Nimenhuutoäänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistus on hylätty. Sitten tarkistus kahdeksan valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää. Tarkistus kahdeksan on hyväksytty. Sitten äh, johdantoosan kappaleen 13 jälkeen tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. No, halutaan tarkistaa? No sitten tarkistetaan. Tarkistus 34, äänestetään koneellisesti, äänestys alkaa. Haben abgestimmt? Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy, hylätty. Tarkistus 20 valiokunnalta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sitten tämä ää, esitys näin muutettuna on nimenhuutoäänestyksemme, joka alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselman luonnos ja Äänestys alkaa lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Esityslistan mukaan äänestämme herra Van Nistelrooyn mietinnöstä Euroopan aluekehitysrahastosta annetusta asetuksessa tutkimukseen ja innovointiin osoitettujen varojen aikaansaamisesta. Mr. Roy on pitänyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mikrofon Mikrofon ei ole päällä. E Haluaisin vain EPP nimissään pyytää sähköistä äänestystä. Also eine namentliche Abstimmung. No määräaika on oikeastaan päättänyt, mutta ellei parlamentti vastusta sitä mahdollisuutta, eh, tätä rajallista mahdollisuutta, niin ehdottaisin, että järjestämme tästä nimenhuutoäänestyksen. Vastustaako joku tätä? Kukaan ei vastusta sitä. Äänestämme nimenhuutoäänestyksenä Van Nistelrooyn mietintö. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist eröffnet. Äänestys on meneillään. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Esitystä mukaan äänestämme herra Van Gongin mietinnöstä julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyydestä elpyvässä taloudessa. Meillä on useita nimenhuutoäänestyksiä tässä mietinnössä. Tarkistus yksi aina korjattuna. Tarkistus 1-11. Tarkistus 1 nimenhuuto äänestyksenä, joka alkaa. Tarkistus 1. Das wurde das gewünscht, getrennt zu machen, gell? Ja. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Tarkistus on hylätty ja ilmoitan parlamentille, että täällä on pyydetty, että näistä ei äänestetä yhtenä, yhtenä ryhmän. Tarkistus kaksi, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty tarkistus 5. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 6, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 8. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 10. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten on vuodessa kappale kaksi. Äänestys alkuperäisessä tekstissä kahdessa osassa. Osa yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty osa kaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Karkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Die Abstimmung ist geschlossen. Ja päättyy. Hyväksytty. Kappale neljä kolmessa osassa alkuperäinen teksti. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Osa kolme puolesta. Täällä halutaan, että osasta kaksi äänestetään uudelleen koneellisesti. Äänestys alkaa osa kaksi. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Osa kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kappale seitsemän, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty osa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kappale 11, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, osa yksi puolesta vastaan tyhjää. hyväksyt osa kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten kappale 17, alkuperäinen teksti kolmessa osassa. Meillä on, ilmoitan parlamenttia, täällä on muutamia nimenhuutoäänestyksiä. Ne on kaikki esityksen vedetty pois, paitsi loppuäänestyksen osalta kappale 17 osa 1, yksi normaali äänestys puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Osa 3 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti, äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kappale 19, tarkistus 9 esittelijältä, tarkistus 9 oikaistuna. Pyydän anteeksi. Tätä nimenhuutoesitystä ei ole vedetty takaisin. Tässä on nimenhuutoäänestys, joka alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kappale 19, alkuperäinen teksti. Kahdessa osassa osa yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Osa kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti, äänestys alkaa. Teil 2, paragraf 19. Kappale 19, alkuperäinen teksti osa 2. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kappale 59, alkuperäinen teksti kahdessa osassa osa 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Anteeksi, hyväksytty osa kaksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti, äänestys alkaa. Haben alle Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 61, alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Osa 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osa 2 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Johdatus kappale A, alkuperäinen teksti kahdessa osassa, osa yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty osa kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Niin ikään. Sitten on vuorossa äänestys koko tekstistä muutetussa muodossa. Nimen huuto äänestyksen ja äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Teksti on hyväksytty 302 puolesta 275 vastaan. Der Berichterstatter... Esittelijä on pyytänyt puheenvuoroa. Herra Helmkolk, olkaa hyvä. Monsieur le Président, Hyvä puhemies, tämä mietintö, josta äästettiin, on erittäin paha isku Euroopan kansalaisille. ALDE ja EPP haluavat, että kansalaiset maksavat liberalismista aiheutuvat kustannukset. Näillä ehdoin on mahdotonta laittaa minun ja sosialistien nimeä tähän tekstiin. Ja siitä syystä pyydän teitä vetämään pois allekirjoitukseni. Herr Juan Gok, Ihre Erklärung. Herra Juan Gok, teidän äh, lausumaan kirjataan pöytäkirjaan. Esityksistä mukaan äänestämme herra Cortes Lastran mietinnöstä kohesiopolitiikan osuudesta Lissabonin ja EU 2020 strategian tavoitteiden saavuttamisessa. Meillä on yksi ainoa tarkistus, numero yhdeksän. Äänestämme siitä puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Äänestämme tekstistä, joka on valiokunnasta puolesta vastaan tyhjää. Teksti on hyväksytty. Sitten Toi, kollega Toija on pitänyt puheenvuoroa. Per segnalare che sulla relazione Ong Nok... Niin. Haluaisin sanoa, että äänestyskoneen ei toiminut, mutta äänestin vastaan. Kiitoksia kollega. Tämä kirjoitetaan äh, pöytäkirjaa lähetävän teknikon paikalle. Sitten vuorossa äh, edustaja Peijonen mietintö Välimeren unionista kohdan kappaleen yksi jälkeen tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappaleen kolme jälkeen tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää. Sekin on hylätty. Kappaleen neljä tarkistus kolme kahdessa osassa äänestyksen Ensimmäinen osa nimenhuutoäänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Osa on, tämä osa on hylätty. Sitten äänestämme osasta kaksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämäkin on hylätty. Kappale 5, tarkistus 5, nimenhuuto äänestyksenä, joka alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Niin ikään hylätty. Kappaleen viisi jälkeen tarkistus kuusi. Kolmessa osassa ja kaikki nimenhuutoäänestyksinä. Osa yksi Nimenhuutoäänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Osa kaksi. Nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Osa kolme. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Niin ikään hylätty. Kappaleen seitsemän jälkeen tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kappale kahdeksan, toinen osa, siinä tarkistus yksi kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty osa kaksi puolesta vastaan. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Alkuperäisteksti teksti raukeaa. Sitten äänestämme kappaleesta yhdeksän alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tar- kappale 10, alkuperäis- alkuperäinen teksti kahdessa osassa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Niin ikään hyväksytty. Sitten kappale 13. Niin alkuperäinen teksti nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kappale 15, teksti kahdessa osassa. Osa yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksyt osa kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kappaleen 17 jälkeen tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Sitten an, kappale 20, alkuperäinen teksti kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää niin ikään hyväksytty. Kappaleen 20 jälkeen tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten ö, loppuäänestys näin muutetusta tekstistä puolesta vastaan tyhjää. Teksti on hyväksytty. Sitten esityksistä mukaan äänestämme herra Kirilovin mietinnöstä, joka koskee Etelä-Kaukaasiaa koskevan EU-strategian tarpeellisuutta. Äänestämme kappaleesta kahdeksan Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tar- kappale 13, tar- tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 14, tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 15, tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 23, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 54, tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten äänestämme näin muutetusta tekstistä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvät kollegat, kiitän tästä hyvästä yhteistyöstä. Nyt kun olin ensimmäistä kertaa olin johtamassa äänestystä, kun toivotan teille maukasta lounastaukoa. Ne, jotka lähtevät, haluavat heti syödä, niin poistukoon nopeasti salista ja sitten on vuodossa äänestysselitysten aika. Ensinnäkin Zum Bericht Grech. Grechin mietintö, kollega Jaar. Herr Kollege Jaar. Ja. Kollega Jaar. Ja, vielen Dank. Niin, kiitos paljon. <clears throat> kiitos paljon puhemies. Minuakin ilahduttaa se, että mietinnössä, joka koskee kuluttajille tarvittuja yhteismarkkinoita,